käsittelyn loppuun. Minulla on muutama ilmoitusasia tässä. Ensinnäkin haluaisin ilmoittaa, että artiklan 226.4 mukaan työjärjestyksessämme ei ole pyydetty äänestystä korjauksista, joista ilmoitettiin eilen kello 17, joten virheiden korjaamiset on näin hyväksytty. Toinen ilmoitusasia koskee näitä kahta päätössuositusta.